hyväksyttyä tekstiä. Tekstiluettelo on toimitettu teille. Sitten mitä tulee tämän istunnon käsittelyjärjestykseen, puheenjohtajakokouksen työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti 19. marraskuuta hyväksymä lopullinen esityslista luonnos on jaettu. Ja nyt GUE-ryhmä on pyytänyt, että eläinten hyvinvointistrategian 2016-2020 suulliseen kysymykseen komissiolle lisättäisiin keskustelu. Edustaja Haasikamp perustelee tätä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puhemies. Säännöksen 152 nojalla kehotan parlamenttia sulkeman keskustelun suullisesta kysymyksestä 141 2015, joka koskee uutta eläinstrategiaa vuonna 2015-2020 päätöslauselmalla. Tämänhetkinen eläinten hyvinvointia koskeva strategia päättyy 31. joulukuuta. Komissio ei osoittanut merkkiäkään siitä, että sellaisi loisi uuden strategian. Tätä me voi hyväksyä. On useita eri kysymyksiä, jotka koskevat eläinten hyvinvointia Euroopan unionissa, jota tulisi käsitellä. Ja haluamme, että komissio esittää selkeän suuntaviivaston tätä varten. Hyvät kollegat, myös kollega Stefan Iikin nimissä pyydän teidän tukeanne, jotta tämä päätösosuma saataisiin keskustelun päätteeksi. Jos olette sitä mieltä, että eläimillä on väliä, niin nyt on oikea aika näyttää se. Kiitoksia. Kuka haluaa puhua tämän ehdotuksen puolesta? Te haluatte puhua tämän puolesta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, and thank... Kiitos puhemies ja kiitos edustaja Hasikan tästä aloitteesta. On selvää, että täällä on viime vuosina hyväksytty paljon lainsäädäntöä, mutta ne eivät ole kuitenkaan yhdensopivia. Ei tästä tule yhtään selkeää strategiaa eikä ole edes lainsäädäntöpuitteistoa Euroopan unionissa tänä päivänä. Tämä tarkoittaa sitä, että eläimet kärsivät. Meillä on erilaisia säännöksiä eri maissa ja tämä tarkoittaa myös sitä, että maataloustuotteiden osalta meillä ei ole yhtenäisiä yhteisiä markkinoita, eli minä kyllä kannatan. Kiitos. Vastustaako joku tätä ehdotusta? Ei näytä vastustavan. Ja, olkaa hyvä. Tekö vastustatte? Voitte käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Monsieur le Président, vous me permettrez simplement de... Puhemies, haluaisin vain verrata. Meidän ryhmämme pyysi sitä, että terroristiiskujen jälkeen Pariisissa esitettäisiin parlamentin päätöslauselma, jossa se kysyttäisiin komissiolta, mitä se voisi tehdä, jotta voitaisiin todelleen täytäntöönpanna kaikki ne toimenpiteet, jotka on hyväksytty ja tai ei ole täytäntöön pantu, jotka olisivat ehkä voineet pelastaa satoja ihmishenkiä. Olen siis hiukan yllättynyt siitä, että todellakin Euroopan parlamentissa arvioidaan, että eläinten hyvinvointia koskeva päätöslauselma, jota me puolella kyllä täysin, menee edelle, kun puhutaan ihmishenkien pelastamisesta. Frau Alio Marie. Ähm, Rova Alio Marisi erittäin äh, näppärällä tavalla. Äh, kannatitte tätä ehdotusta, vaikkakin puhuitte sitä vastaan ja esititte vielä protestinnekin tässä. Ihailen teidän näppäryyttänne. Nyt kuitenkin toimitamme äänestyksen. Ketkä kannattavat edustajan Haasekampin ehdotusta? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No niin, juu, tehdään niin. Täällä on toivottu koneellista tarkistusta äskeisestä äänestyksestä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. tiistaita koskien mitään ehdotuksia esityslistan muuttamiseksi ei ole esitetty. Mitä keskiviikkoon tulee, vihreiden ryhmä pyytää, että Ferreira Toirere mietinnöstä veropäätökset ja muut luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaiset toimenpiteet, että äänestys lykättäisiin torstaille. Edustaja Lambert saa puheenvuoro. Puhemies, tämä parlamentti on päättänyt taistella sitä vastaan, että eh, verooptimiointia harrastetaan. Tästä päätettiin jo aikaisemmin ja tällä viikolla me äänestämme tämän valiokunnan ensimmäistä mietinnöstä. Toivottavasti se hyväksytään lailla äänten enemmistöllä. Tämä on hyvä asia. Mutta kuitenkin viime viikoissa puheenjohtaja kokouksessa päätettiin, että lykättäisiin ainakin viikolla eh, sitä, että esitettäisiin, että TAX-valikunta jatkaisi töitään. Tästä oltiin yksimielisiä aika pitkälle eri poliittisten ryhmien välillä, jotta ei nyt annettaisi sellaista mielikuvaa, että mietintö hyväksytään ja myöhemmin päätetään, jatketaanko töitä. Nyt oli tärkeää tehdä nämä kaksi päätöstä yhdessä, jotta yleisö sai sellaista mielikuvaa, että parlamentti oli asiasta kiinnostunut, mutta kuitenkin nyt tällä väliin olen saanut selkeitä viestejä eri poliittisilta ryhmiltä, itse asiassa enemmistöltä, joka puoltaa tätä pidentämistä, että puheenjohtajakokous voisi tästä päättää torstaina ja sitten, että asiasta saman tien äänestettäisiin täällä eh, torstaina puolta päivin. Jos näin tehdään, niin ongelmaina olisi ja voisimme hyväksyä mietinnön keskiviikkona ja äänestää valikunnan työn jatkamista torstaina. Ja tämä oli esillä ensin kokouksen yhteydessä, mutta jos e, tässä mm, ei ole ongelmia, niin ei kyllä kannata lykätä tätä äänestämistä. Tämä on meidän ryhmämme kanta. Kiitos. Kiitokset edustaja Lamberts. E, edustaja Demasi haluaa kannattaa tätä tehtyä ehdotusta. Olkaa hyvä. Herr President. Kiitos puhemies. Yli vuosi sitten LuxLeaks paljasti hyvin äh, merkittävät verosopimukset suurten yhtiöiden ja Luxemburgin välillä. Me olemme nyt tilanteessa, jossa meiltä on kielletty tai estetty tiettyjen hyvin tärkeiden asiakirjojen saaminen tähän tutkimukseen liittyen. Ja siksi minäkin pyytäisin, että äänestystä lykättäisiin ja tähän asti sitä mietintöä nimitettäisiin, kutsuttaisiin välikertomukseksi. Tämä asia ei voi päättyä tähän, muuten taistelumme veroparatiiseja vastaan on täysin epäuskottava. Kiitokset Temasi sitten, Weber. Kiitos puhemies. Ymmärsin vihreiden ehdotuksen nyt niin, että tämä ehdotus vedetään pois, jos äh, me lupaamme täällä täysistunnossa, että haluamme pidentää kuudella kuukaudella tätä valiokunnan toimivaltaa tai valtuutusta. Ja minä voin oman poliittisen ryhmäni äh, nimissä nyt äh, vahvistaa, että me kannatamme tämän valiokunnan valtuutuksen pidentämistä ja näin ymmärrän, että tämä asia voidaan siinä mielessä poistaa sitten päiväjärjestyksestä. Mekin poliittisena ryhmänä haluamme nämä avoimet kysymykset selvittää. Herra Simon. Hyvä. Ja sitten herra Simon. Sosiaalidemokraattiryhmän nimissä haluan ilmoittaa, että luonnollisesti sosiaalidemokraattinen ryhmä myös kannattaa sitä, että mietinnöstä äänestetään keskiviikkona. Asia käsitellään torstaina puheenjohtajakokouksessa ja torstaina iltapäivällä vahvistetaan valiokunnan toimivallan pidentäminen vielä puolella vuodella. Näin Lambertsin ehdotus voitaneen vetää pois. Eli te vedätte siis ehdotuksenne pois. Hyvä näin. Kiitos. Muita esityslistaan liittyviä pyyntöjä meille ei ole esitetty tämän viikon esityslistan suhteen. Kiitoksia. Joten nyt esityslistalla on vuorossa Dohan kehitysohjelman tilanne VT VTOn 10. ministerikokoutaan. Puheenvuoron saa ensin komission